Buon pomeriggio. Se prendiamo posto potremmo iniziare i lavori della, della Commissione. Jos istuudutte, niin voimme aloittaa valiokunnan kokouksen. Ehdotan teille, että hyväksymme esityslistaluonnoksen yhdellä muutoksella, joka olisi lykätä eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmätutkimuksen käsittelyä. Jos teillä ei ole mitään huomautettavaa, niin esityslista on hyväksytty. Toinen kohta esityslistalla puheenjohtajan ilmoitukset. Erityisiä ilmoitusasioita ei ole. Haluaisin kuitenkin kertoa teille, että äh, valiokunt- äh, että puheenjohtajakokous on antanut Libelle tehtäväksi järjestää ylimääräinen kokous, jossa paikalla ovat äh, Malmström ja Reding, joiden kanssa keskustellaan parlamentin päätöslauselmaa, joka käsittelee romaneja, joka hyväksyttiin täysistunnossa. Siis ehdotuksena on järjestää Strasbourgissa ylimääräinen Liben koordinaattorien kokous. Pyytäisin, että merkitsette kalentereihinne, että tämä kokous järjestetään keskiviikkona 29. syyskuuta kello 16. Pyytäisin, että hyväksytte koordinaattorien koko, ehdotuksen nimittää seuraavat esittelijät, herra Melo, määräaikaiset työntekijät, herra Moraes, ja sitten siirrot monikansallisten yritysten sisällä, Jakolino, ja terrorismin vastainen politiikka, edustaja Inetfeld. Muistutan teitä siitä, että äh, huomenna äh, edustaja Angelilli äh, on puheenjohtajana kuulemistilaisuudessa, jossa käsitellään lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja sen torjuntaa. Kollega Kleijas on pyytänyt puheenvuoron. Ja, thank you, Kiitos puheenjohtaja. Viittasitte juuri äsken koordinaattoreiden kokoukseen. Se järjestettiin viime viikon tiistaina Strasbourgissa. Läsnä oli komission jäsenet Malmström ja Reding. Siellä todettiin, että olisi valmistella toinenkin kokous myöhemmin. Haluaisin nyt kuulla teiltä, miksi Ennen keskiviikkoa järjestettiin myös Strasburgissa kokous koordinaattoreiden kanssa. Yleensähän koordinaattorit eivät tapaa näissä merkeissä, ainakaan parlamentin työjärjestyksen mukaan, vaan työjärjestyksen mukaan koordinaattorit tapaavat sitä varten, että voivat menettelytapakysymyksen ratkaista ja mietintöjä myöntää eri ryhmille tietäkseni. Kumpaakaan näistä asioista ei käsitelty tuossa kokouksessa. Kyseessä oli siis hyvin poliittinen kokous, enkä oikein ymmärrä, miksi kaikki ei kutsuttu tuohon kokoukseen. Ei varsinkaan sitoutumattomien ryhmää. Meiltä evättiin pääsy kokoukseen. Emme voi tätä hyväksyä minun mielestäni, että näin saa. Tämä sallitaan. Kiitoksia romaaneista. On hyvin monimutkainen juttu ja olen tehnyt tällaisen erityisen valinnan puheenjoht- valiokuntien puheenjohtajakokouksessa, että meidän valiokunta voisi kokonaisuudessaan tätä käsitellä. Ensi keskiviikkona todellakin näin tehdään kello 16. Ja, ja siinä viitataan niihin syihinkin, jotka johtavat siihen, että teidän ryhmänne ei ollut mukana siitä puhutaan sitten koordinaattoreiden kokouksessa myöhemmin huomenna aamulla. No sitten mennään seuraavaan kohtaan, esityslistalla kohtaan kolme. Siellä on oikeastaan kaksikin Georgian liittyvää mietintöluonnosta. Ensinnäkin takaisinotto ja toinen viisuminen helpottaminen. Siinä puheenvuorossa esittelijä Grisbeck, hän voi alustaa näitä mietintöjä. Sitten muut jäsenet saavat puheenvuoron. Seuraavaksi neuvosto ja komissio kommenttia varten. Esittelee Grisbeck. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitän puheenvuorossa tietenkin. Jos teille sopii, niin esittelen yhdessä nämä kaksi kohtaa, jotka koskevat takaisinottoa ilman lupaa oleskelevien henkilöiden kohdalla. Ja myös tämän sopimusehdotuksella pyritään helpottamaan viisumijärjestelyitä ja niiden myöntämistä. Nämä kaksi tekstiä, jotka on teidän hyväksyttäväksenne, kuuluvat siis yhteen ja ja kun ajatellaan sopimusta, joka viime viikolla hyväksyttiin koskien Pakistanin takaisinottoa, aiheutti minulle tällaista ongelmia omatunnon kannalta, mutta tämä taas liittyy kumppanuuteen, yhteistyöhön EUn ja Georgian välillä. Ja tämä on aivan selvä asia. Muutama johdantosana Georgian 2008 elokuun konfliktin jälkeen e- pidettiin ylimääräinen Euroopan neuvoston kokous, joka pidettiin syyskuussa 2008 ja siellä päätettiin vahvistaa yhteistyötä ja suhteita EUn ja Georgian välillä aivan erityisesti. Sitä kautta että helpotettiin viisumijärjestelyitä. Kun helpotetaan ja yksinkertaistetaan viisumin myöntämisjärjestelyjä, niin periaatteessa tässä tehdään sopimus, jolla pyritään helpottamaan viisumien myöntämistä, mutta se solmitaan vain, jos on olemassa tällainen takaisinottosopimus myös. Marraskuussa 2008 neuvosto virallisesti antoi luvan komissiolle neuvotella vastaanotto takaisinottosopimuksesta Georgian kanssa, ja nyt meillä on tekstin luonnos. Saimme luo, kopion tästä tekstistä se on välitetty myös Georgian viranomaisilla 2009 helmikuussa ja ensimmäinen neuvottelukierros alkoi juuri silloin näissä puitteissa. Sen jälkeen parafoitiin tekstin Brysselissä kahden osapuolen välillä. Haluaisin vain muistuttaa tässä yhteydessä, tämä tulee aivan selväksi tekstistä, että Irlanti ja yhdistynyt kuningaskunta haluavat kuulua mukaan tähän sopimukseen – ennen kolmen kuukauden allekirjoittamisajan raja. Minkälaisia velvoitteita tähän takaisinottoon liittyy? Näistä, tässä puhutusti täydestä vastavuoroisuudesta ja säädökset koskevat niin kansalaisia kuin kolmansien maidenkin kansalaisia. Takaisinottovelvoite kansalaisten, kansalaisten kohdalla kattaa myös entiset kansalaiset ovat luopuneet omasta alkuperäisestä kansalaisuudestaan ja eivät ole saaneet sen jälkeen jonkun muun maan kansalaisuutta. Mitä tuotte kansalaisiin, kansa, tämän maan kansalaisiin kattaa myös perheenjäsenet, mikä heidän kansalaisuutensa onkaan. Tässä määritellään nämä ehdot, jotka liittyvät takaisinottoon, takaisinoton pyyntöön, asiakirjoihin vaaditaan, todisteihin, aikarajoihin, matkustamistapoihin, kautta kulku kaikki, kaikki, joka liittyy tämän sopimuksen hallinnolliseen puoleen on tässä mukana. Ja niin kuin kaikissa takaisinottosopimuksissa perustetaan myös tällainen sekakomitea, joka käsittelee takaisinottokysymyksiä. Haluaisin vielä muistuttaa, tästä tätä korostettiin viime viikolla Strasbourgissa, että tällä hetkellä takaisinottosopimuksissa meillä ei ole olemassa minkäänlaista arviointia niistä, miten ne toteutuvat ja miten niitä toteutetaan käytännössä. Ja luonnollisesti näiden kahden sopimuksen yhteydessä me haluamme ehdottomasti, että saadaan myös tällaista arviointia, mitä tulee takaisinottomenettelyihin. Me korostamme näissä kahdessa mietinnössä myös sitä, että haluamme, että ihmisoikeudet toteutuvat täysin eurooppalaisen ihmisoikeussopimuksen mukaisesti ja luonnollisesti ottaen huomioon kansainväliset asiaan liittyvät välineet, jotka koskevat siis juuri tätä juridista alaa. Ja myös viittaan tähän viime viikon tärkeään keskusteluun, puhuttiin äh, siis, haluaisin muistuttaa, että tämä oli tilanne, jossa tapahtui avoimin ovin, mutta tässä saatiin ensimmäinen takaisinottosopimus Lissabonin sopimuksen puitteissa. Meillä on tässä siis suurempi juridinen ja poliittinen vastuu kuin aikaisemmissa sopimuksissa kaiken kaikkiaan, koska me olemme tässä yhteislainsäädäntäjinä, ja vielä tästä viime viikon sopimuksesta sen verran, että nämä kaksi sopimusta solmittiin maan kanssa, joka on allekirjoittanut Geneven yleissopimuksen ja myös eurooppalaisen ihmisoikeusyleissopimuksen. Tähän liittyy, tämä on tällainen erittäin vahva takuu verrattuna aikaisempaan. Sitten vielä lyhyesti toista sopimuksesta, joka koskee viisumien myöntämisen helpottamista – mitä tulee kaikkiin viisumin hakijoihin, sopimus, joka tässä teillä on väitetty, sanotaan, että mitä tulee viisumien, viisumipäätöksiin, niin periaatteessa nämä päätökset pitää tehdä lyhyesti, lyhyessä ajassa 10 päivän aikana, ja aikaraja voidaan pidentää maksimissaan 30 päivään silloin, kun lisätutkimukset tuntuvat välttämättömiltä. Ja jos on jotakin, joku kiireellinen tapaus, niin voidaan toimia jopa kahdessa tai alle kahdessakin päivässä. Mitä tulee Georgian kansalaisten vi- viisumi, pyyntöihin ja no, hintoihin, on 30 euroa, näistä kaikista osista täällä mainitaan ja niistä säädetään. Ja hallinnolliset asiat on erittäin selvästi täällä kerrottu tässä toisessa sopimuksessa. Viisumien helpottaminen, on tietenkin huomattava etappi, kun pyritään syventämään eurooppalaista integraatiota. Ja vielä lopuksi, jonka jälkeen komissio ja kollegani saavat heti puheenvuoron, niin sen verran vielä, että tämä sopimus liittyy yleisiin yhteisteisiin itä- ja itä, itäisten ja eteläisten kumppaneiden kanssa Etelä-Kaukasen alueella. Ja haluamme tietysti syventää näiden maiden kanssa suhteitamme jotka ovat EUn rajoilla, niin tarkoituksena on kuitenkin myös varmistaa vakautta kehityksessä, lisätä turvallisuutta EUn ja Georgian välillä. Ja halutaan tähän tällaiset selkeät juridiset puitteet ja kaikki mitä tapahtuu täysin vastavuoroisesti. Tässä lyhyesti näistä kahdesta sopimuksesta, puheenjohtaja. Kiitoksia kollega Grisbeckille. No nyt kollega Fagioni. Najlepša hvala, gospod predsedujući. Najprej bi se rada Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää näistä asiakirjoista ja haluaisin osoittaa hänelle tukeni. On erittäin tärkeää sanoa, että EU avaa ovensa kolmansille maille, jotka kuten Georgia täyttävät edellytykset. Viime vuonna me teimme tämän Serbian, Makedonian ja Montenegron, Montenegrolle ja tänä vuonna Albanialle Viisumihelpotukset ovat erittäin tärkeä askel viisumivelvoitteiden täydelliselle poistamiselle. Tällä tavoin näiden maiden kansalaiset voivat matkustaa helpommin, erityisesti opiskelijat ja heikommassa asemassa olevat ryhmät, eh, ei tarvitse enää maksaa 60 euroa viisumista, vaan ainoastaan 35 euroa, ja tämä helpottaa eh, nuorten, opiskelijoiden ja myöskin toimittajien pääsyä eh, Eurooppaan. Ja me voimme parantaa kulttuurillista yhteistyötämme Georgian kanssa. Viisumihelpotuksista haluaisin sanoa, että on myös erittäin tärkeää toteuttaa ne käytännössä. Viime vuonna nähtiin Balkanimaiden kohdalla, että nämä viisumihelpotukset eivät toteutuneet käytännössä. On tärkeää saada tämä aikaiseksi ja on tärkeää, että valtio täyttää kaikki kriteerit. Tärkeää on myös se, että toteutetaan tiedotuskampanja ja kerrotaan kansalaisille, ähm, mistä on oikein kyse, ettei synny, ettei synny mitään väärinkäsityksiä. Kyse ei ole henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta, on kuitenkin vielä rajoituksia, joista on pidettävä kiinni. Tärkeää on se, että heti kun valtiot ovat siihen valmiita, poistamme niin pian kuin mahdollista nämä esteet ja että tämä on ainoastaan tekninen menettely kaikki poliittiset kysymykset pitäisi ratkaista täysin toisissa puitteissa. On tärkeää, että EU lähentää naapurimaitaan mahdollisimman paljon koska tällä tavoin me voimme välittää eurooppalaisia arvoja erityisesti nuorille ihmisille näissä maissa. Haluaisin vielä kerran kiittää eh, esittelijää ja tukea häntä. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Lisek. Kiitoksia puheenjohtaja. koska rouva Griesbeck on nyt laatinut niin hyvän mietinnön. Ja äsken puhunut kollegakin käsittelet lähes tyhjentävästi jo kaikki mielenkiintoisimmat kohdat mietinnössä, niin sanoisin, että 15. syyskuuta aihe oli myös AFET-valiokunnassa keskusteluissa mukana. Olen laatinut tästä kaksi lausuntoa itse. Ne hyväksyttiin ilman mitään muutosta, ilman tarkistuksia. Me voimme siis tukea äsken puhuneita kahta kollegaa ja voimme myös tukea näiden sopimusten solmimista. Ei tähän oikeastaan ole mitään lisättävää sen enempää. Minulla on ollut tilaisuus käydä viime kuukausien aikana Georgiassa kahteenkin otteeseen AFET-valiokunnan järjestämillä matkoilla. Myös puolustusaliovaliokunnan kanssa sillä on käyty, että meillä on tietenkin hyvät käsitykset siitä, miten ihmisoikeuksia kunnioitetaan Georgiassa, riippumatta mikä on sitten poliittinen ryhmämme tai kotimaamme. Olemme kuitenkin huomanneet, miten demokratia on kehittynyt siellä. Sitten sitten ensivierailun, kun vaaleja oltiin tarkkailemassa. Nyt huomataan, että Georgia on noudattamassa kaikkia oikeusvaltioperiaatteita myös esimerkiksi vaaleissa, kun mukana on paljon tarkkailijoita. Tämä on erittäin tärkeää, nimittäin aikaisemmin on ollut tiettyjä varauksia Georgian kohdalla. On syyttä myös ottaa esille presidentin hallituksen merkittävät pyrkimykset torjua korruptiota. Riippumatta siitä, että siellä totta kai on ulkoisia ongelmia, joista täälläkin on keskusteltu, niin valtio kuitenkin on menossa hyvään suuntaan. Ja Euroopan unioni näiden sopimusten allekirjoittamisen myötä voi tukea myös Georgian ponnisteluja. Voi siis tätä mietintöä myös tukea lausunnolaatien. Hyvä. Sitten neuvostosta rouva Isabella Raes. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että olette nyt esitelleet tämän mietinnön, mietinnön jotka koskevat täysin ne myös neuvoston kantaa, koskien näitä kahta sopimusta. Siis neuvosto on sitä mieltä, että neuvotteluiden tulos, joita komissio johti, ovat todellakin tyydyttäviä ja neuvosto haluaa, että tämä tulee voimaan mahdollisimman nopeasti, joten me toivomme, että menettely etenee ripeästi, koska Kuten tekin, me olemme myös sitä mieltä, että läheisempi yhteistyö ja tiiviimmät suhteet Georgian ja EUn kesken suosi kansalaisten välisiä yhteyksiä myös ja samoin voidaan taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan paremmin kuin saadaan aikaan tämä vastaanottosopi, takaisinottosopimus. Nyt haluaisin ehkä antaa komissiolle puheenvuoron, jotta se voi esitellä sopimuksen sisältöä. Sen verran vain haluaisin reagoida täällä puheenvuoroihin, että sanoisin, että kaikki opiskelijat, e-, heitä ei ole suuttu pois viisumme järjestystä, mutta he, jotka osallistuvat opintomatkoihin, samoin alle 12-vuotiaat kuuluvat tähän, ja tämä on huomattava e-, edistysaskel tässä luokassa. Tämä liittyy tähän viisumin helpottamiseen tekstiin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten komission puolesta Daphne Gogo. Merci, monsieur le président. Kiitos herra puheenjohtaja, kiitos myös rouva esittelijälle erinomaisesta mietinnöstä. Olemme erittäin tyytyväisiä komissiossa siitä, että saamme parlamentilta tukea näille sopimuksille. Niistä on käyty neuvotteluja ilmapiirissä, kuten kaikki muistavat, 2008 elokuun tapahtumien jälkeen. Komissiossa on tehty kaikki, että me olemme saaneet tällaisen poliittisen viestin mahdollisimman konkreettiseksi ja lähettää se Georgialle. Tässä rakentavassa hengessä me olemme tehneet työtä hyvinkin ripeästi sopimusten aikaansaamiseksi. Lopputulos heijastelee myös poliittista tahtoa päästä nopeasti eteenpäin sopimuksen täytäntöönpanossa. En nyt tässä mene poliittisen kontekstin yksityiskohtiin. Täällä nyt jo mainittiin jotain parlamentin jäsenten puheenvuorossakin. Viisumeista vastaisin kuitenkin joihinkin huomioihin, joita täällä tuli esille Rova Fajonin puheenvuorossa varsinkin. Viisumien myöntämisen helpottaminen ottaa huomioon ei pelkästään se myönteinen kokemus, joka on saavutettu eri sopimuksista viisumien helpottamisessa, joita on tehty Venäjän, Ukrainan, Moldavian kanssa, mutta myös Balk- Länsi-Balkanin maiden kanssa. Mukaan otettu myös viisumikoodisto. Tämän lisäksi paitsi, että täällä on helpottamis määräyksissä huomioitu myös koodiston uusi tilanne, varsinkin 48 artikla, joka edellyttää, että vahvistetaan Schengen-yhteistyötä paikallisesti. Tavallaan halutaan lykätä vielä pidemmälle yhdenmukaistamista viisumien myöntämisessä. Totta kai komission tarkoituksena on helpottaa yhä enemmän viisumien myöntämistä, aivan kuten länsi on tehty. Siellä on viisumien myöntämissuuntaviivoja sopimusten nojalla. Voidaan myös noudattaa viime vuosina syntynyttä hyvää käytäntöä, myös valituskampanjoja käynnistä niin, että Georgian kansalaiset myös paremmin ymmärtäisivät, miten voidaan helpottaa viisumien myöntämistä näiden neuvottelujen tuloksena. Mitä sen tulee tähän yleiseen lähestymistapaan, niin totta kai helpottamisessa meillä on sama lähestymistapa kuin on ollut aikaisemminkin, eli neuvotellaan sopimuksista ja solmitaan ne rinnakkain takaisinottosopimusten kanssa. Georgian kohdalla Kuitenkin me eriytymme jonkin verran neuvottelutapaa, vaikkakin lähestymistapa on pysynyt samalla. Nimittäin näin yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti saivat opt-in mahdollisuuden näihin sopimuksiin. Nyt olemme allekirjoittamassa viisumien myöntämisen helpottamissopimusta. Tämä kuitenkin on rinnakkain sopimu- toisen sopimuksen kanssa ja ne toteutetaan yhtä aikaa. Vastatakseni vielä esittelijän kysymyksen takaisinottosopimusten arvioinnista, niin voi vahvistaa, että meidän tarkoituksenamme on vuoden loppuun mennessä esittää kokonaisvaltainen arviointi kaikista takaisinottosopimuksista, joita tähän mennessä on solmittu. Grazie. Kiitos. Kollega Brons on pyytänyt puheenvuoroa. Uh, thank you, Mr. Chairman. With regard to the... Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee takaisinottosopimuksiin, miksi uh, valtion Georgian tässä tapauksessa pitäisi uh, hyväksyä se, että heidän omat kansalaiset mm, palautetaan. Voin ymmärtää, että he eivät halua takaisin kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat laittomasti menneet Georgian kautta Eurooppaan mutta luulisin, että eh, heidät palautetaan emmekin näihin kolmansiin maihin. Sitten toinen kysymys liittyy viisumihelpotuksiin. Tämä prosessi ei ole mitään tekemistä maahanmuuttajien eh, kanssa, mutta sitten kun eh, henkilö on päässyt Euroopan unioniin, niin on hyvin vaikea estää häntä löytämään työpaikkaa ja asuinpaikkaa ja silloin heistä tulee de facto maahanmuuttajia. Ja äh, tällöin heitä voidaan, heidän tilannettaan voidaan väärinkäyttää. Pelkään pahoin, että tämä viisumihelpotukset äh, luovat ikään kuin äh, joukon muka jäsenvaltioita Euroopan unioniin. Kiitoksia. Sitten esittelijä Grisbeck. Merci. Euh, Kiitoksia. Ensin haluan kiittää kollegoja heidän rohkaisevista sanoistaan ja siitä, että ovat hyväksyneet puheenvuoroissaan nämä kaksi tekstiä. Ja haluan kiittää myös neuvostoa ja komissiosta niiden tuomista täsmennyksistä, selvennyksistä ja vahvistuksista, mitä tulee arviointiin, koska olen sitä mieltä, että tämä arviointi on äärimmäisen tärkeää, jotta saadaan aikaan sellainen prosessi, joka on pahvalla juridisella pohjalla, mutta joka vastaa myös meidän tavoitteitamme EU-ssa. Ja tätä kautta ehkä myös voitaisiin rauhoittaa kollegaamme herra Bronssia sen suhteen, mitä hän esitti. Joten uskon, että varsin lä- me todellakin laajalti kannatamme täällä arviointia. Ei ole kyse vain näistä kahdesta Georgian kanssa tehtyistä sopimuksista vaan että voidaan edistyä, edistyä muissakin meille tärkeissä kysymyksissä. Joten en usko, että tässä tuli esiin muita kysymyksiä. Niin opiskelijoista, heistä jo vastattiinkin jälleen kerran vastavuoroisuuden kautta toisaalta, mutta myös siksi, että nämä kaksi sopimusta liittyvät toisiinsa sekä takaisinottaviisumikysymykset. viisumikysymykset Joten tämä toimii hyvin. Ja minä todellakin haluaisin tästä lähteä liikkeelle, eikä Pakistanista niinkään. Nyt tässä ehkä tuntuu, että minä toistan itseäni, mutta uskon, että tämä olisi ollut symbolisesti paljon tehokkaampaa toimia, kun ajatellaan ihan imagoakin EUssa. Olin tietysti vielä kollegojen käytettävissä, jos teillä on lisähuomioita. huomioita minun ehdotuksiini. No niin, hyvä, kiitoksia esittelijälle. No niin, on hyvä vielä kertoa näistä velvollisuuksista ensinnäkin määräaikatarkistuksen jättämiselle liittyen näihin sopimuksiin kuudes päivä lokakuuta puolelta päivin. Ja sitten myös kerrottakoon, että tämän tyyppisessä menettelyssä tarkistukset ovat lainsäädäntöpäätöslauselman esitykseen, mutta vain menettelytapakysymyksiin. Libessä äänestetään 25. 6. lokakuuta niin, että se tulee no, marraskuun ensimmäisen istunto. Herra Keller on vielä pyytänyt puheenvuoroa. Herra Keller, prego. Herra Keller, olkaapa hyvä. Confusing. Um, um, sorry for being late. Anteeksi, tulin hiukan myöhässä. Esityslista on tässä vähän muuttunut, mutta olen tullut vasta nyt paikalle. Mm, tai minun ohjelmani muuttui. Minulla on kysymys tästä takaisinottosopimuksesta Georgian kanssa ja myös viisumikysymyksestä haluaisin kysyä. Tämä takaisinotto ensinnäkin. Haluaisin tietää, Tiedättekö te tai neuvosto tai komissio, kuinka monta ihmistä tämä koskisi EU-ssa potentiaalisesti ja myös tiedetäänkö, mistä syistä he ovat tulleet, esimerkiksi ovatko he tulleet hakemaan turvapaikkaa. Ja sitten myös haluaisin tietää, lähetänkö ihmisiä Afhaasiaan tämän sopimuksen myötä, koska te ehkä tiedättekin, että siellä päin maailmassa kuoleman rangaistus vielä on voimassa, joten tämä on mielestäni tärkeä kohta ottaa huomioon edelleen Amnesty International, mutta, International, mutta myös Euroopan kirjoittamisen vastainen järjestö on todennut, että siellä vieläkin kirjoitetaan varsin laajalti vankeja ja pidätettyjen olot ovat varsin ongelmasta. Tähän liittyy väkivaltaa, erityisesti naisia kohtaan Georgiassa, joten kaikkein, kaikkein on tällaista rankaisemattomuutta myös. Tämä ei ole todellakaan ihanteellinen tilanne, johon ihmisiä palautettaisiin. Onkohan komissiolla minkäänlaista lausuntoa tästä? Sitten vielä viisumi tekstistä. Tämän pitää tältä paperista löytyä ensin ja ehkä joudun palaamaan tähän myöhemmin. Anteeksi. Niin. Totta, Totta Keller voi tietenkin tästä sihteeristölle toimita tieto, jos haluaa, tai tässä tärke- tietoja. Mutta kuitenkin pitää, olen sitä mieltä, että me olemme jo tyhjentävästi käsitelleet tämän kohdan menemään seuraavaan kohtaan viisi. Sen otsikkona on kansainvälisen suojelun myöntämistä poistamatta koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavat vähimmäisvaatimukset. Hyvät kollegat, no niin, nyt puheenvuoron saa seuraavaksi edustaja Guillaume hän esittelee työasiakirjansa. Tämä liittyy tähän laajempaan turvapaikkapakettiin. Tässä on ollut useita kokouksia komission ja varjosittelijöiden kanssa. Ja nyt tekstissä tätä käsitelty seikkaperäisemmin. Ja nyt esittelijä voi puheenvuoronsa aikana myös kertoa jotain aikataulusta jatkoa varten. Olisimme kiitollisia, jos neuvosto, joka ei taida olla läsnä, mutta ainakin komissio voisi sitten kertoa myös omalta osaltaan jotain. Edustaja Guillaume. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Työasiakirja, jota teille olen ehdottanut, sen tarkoituksena on käydä läpi perusmuutoksia, joita direktiivin muutos sai aikaan. Menettelydirektiivistä on kysymys. Tämä työasiakirja on pitkä teksti. Se ei kuitenkaan väitä olevansa mitenkään kattava. Pikemminkin pyritään saamaan aikaan poliittista arviointia, säädöstä, jota on muutettu tämän direktiivin muuttamisen yhteydessä ja näin, jotta saataisiin aikaan keskustelua tässä valiokunnassa ja sen hiukan tietää ehdotulle E, tarkistukselle. Ennen kuin tässä mennään suuntaviivoja työasiakirjassa, haluaisin antaa joitakin sisältöön liittyviä tietoja. Toivottavasti tätä kautta voitte paremmin ymmärtää lähestymistapaani. Huolimatta harmonisaatiotoimista, joita on jo kymmenen vuoden ajan hyväksytty turvapaikkakysymyksissä, varsin huomattavia erimielis- vai eroja vasta toisen vielä on jäljellä, mitä tulee turvapaikan hakijoiden kohteluun, vastaanottoon, miten menettelyt toteutuvat ja minkälaisia päätöksiä erityisesti tehdään. Jotkut luvut puhut, puhuvat puolestaan, vaikka vain kaksi esimerkkiä tässä. Myönteiset päätökset jäsenvaltiossa 2009 vaihtelevat 65 eh, alle 1 prosenttiin. Ja tämä tieto voidaan vetää jotkut voidaan vetää silloin, kun tullaan samastakin ma- maasta ha- hakijoina. Sitten toinen luku, mitä tulee turvapaikkamenettelyihin, hakemuksen valituksen jättäminen ensimmäisessä to- tuomioistuimessa voi olla 30 päivää, jos valitetaan, joissakin vain kaksi päivää. Hiljattaiset tutkimukset, kuten esimerkiksi Euroopan komission tutkimus menettelydirektiivin toteutumisesta tässä muodossaan ja perusoikeuskomitean teksti tai muut tahot osoittavat, että eroja on huomattavalla tavalla turvapaikkamenettelyissä on kyse sitten säädökset, jotka liittyvät nopeutettuun järjestelyyn, tai järjestelmä, joka liittyy varmoihin maihin, juridiseen avunantoon, neuvontaan ja niin edelleen. Minusta tuntuu siltä, että tällaiset erot eivät oikein sovi yhteen yhteisen turvapaikkajärjestelmän, joka pyrkii takaamaan yhtäläisen suojelun koko EUn alueella. Ja siinä ollaan ristiriidassa Dublin säädöstä vastaan, jossa todetaan, että turvapaikkajärjestelmät jäsenvaltioissa ovat vertailtavissa keskenään. Tällä hetkellä panokset ovat aivan selvät. Vain harmonisaatio, kun taataan oikeuksia ja prosesseja, näin saadaan aikaan yhteinen järjestelmä. Ja huomat, prosessi, pros, menettelytapadirektiivin uudistaminen on todellakin välttämätöntä tällä hetkellä, että voidaan varmistaa oikeudenmukainen to- toimintatapa ja toimia yhtäläisesti koko EU-ssa. Komission muutosehdotus on varsin kunnianhimoinen Siinä lähdetään liikkeelle selkeästä lähtöpisteestä. Aikaisempi teksti suosi minimaalista lähestymistapaa, eikä tätä kautta pystytty varmistamaan riittävää harmonisaation tasoa. Se myös heikensi laatua ja tehokkuutta päätöksenteossa ja näin ollen vainon uhrit kärsivät. Kokonaisuus on ollut sitä mieltä, että komission ehdotus parantaa huomattavalla tavalla entistä tekstiä, ei vain menettelytapojen kohdalla, vaan ajatellen myös päätösten laatua. Ja tätä kautta se pystyy takaamaan samanlaisen tehokkaan kohtelun kautta EUn. Tarkistustyö, johon komissio on ryhtynyt, pyrkii näin vahvistamaan harmonisaation tasoa eri kansallisten järjestelmien välillä. Tämä on ratkaiseva kohta, joka liittyy uuteen poliittiseen ja juridiseen kontekstiin. Otetaan huomioon, että nyt kun Lissabonin sopimus tullut voimaan, ja pyritään varmistamaan miniminormit tämän direktiivin mukaisesti. Tämä pitää korvata tietenkin tällä kunnianhimoisemmalla yhteisellä normistolla ilman, että kattavasti käyn läpi komission ehdotusta tai edes työtekstejäkään er- halusin muistuttaa tästä perusfilosofiasta taustalla. On sellaisia ajatuksia, että kun parannetaan ensimmäisen, pyritään parantamaan jäsenvaltioiden toimintaa ja oikeuksia hakijoiden kohdalla, näin viranomaiset pystyvät tekemään vahvoja, hyviä päätöksiä ja perustelemaan paremmin kielteisiä päätöksiä ja ottamaan huomioon kannetilanteet ja paremmin löytämään tällaisia vääriä hakemuksia. Tietenkään en voi mennä täysin tässä yksityiskohtiin, mutta lähestymistapa, jota olen halunnut seurata, liittyy liittyy myös siihen, että pyritään rajoittamaan mahdollisimman pitkälti poikkeusjärjestelyitä ja näin saadaan aikaan suurempaa täsmeyttä ja saadaan selkeät raamit joihinkin mm, prosessikysymyksiin. Ja niin kuin aikaisemmin olen voinut täällä sanoa, nämä poikkeukset ja rajoitukset, jotka liittyvät tämänhetkiseen tekstiin, ovat synnyttäneet ei vain sellaisia kansallisia järjestelmiä, jotka eivät oikein hyvin sovi yhteiseen turvapaikkajärjestelmään, mutta myös erilaiset prosessioikeudelliset takeet maassa toiseen, ja se on varsin riittämätön tavallisen usein. Näin, kollegat, tällä tavalla haluaisin tähän työhön tarttua. Niin kuin tekin, tietysti tulen kiinnittämään suurta huomiota, niin kuin viimeisen, viimeisten kuukausien aikana olen ollut varjoistelijoiden suhteen. Kiitänkin heitä, niin kuin puheenjohtajakin sanoi, he ovat kokoontuneet varsin usein, ja varjoesittelyiden työ on ollut erittäin aktiivista, ja haluaisin kiinnittää huomiota erityisesti myös komission neuvoston kantoihin. Heillähän voidaan tehdä kysymyksiä esimerkiksi eh, tällaisista huhuista, joita olen kuullut tämän tekstin muuttamisesta, tai missä määrin on edetty neuvostossa näissä neuvotteluissa, joista minulle on kerrottu, näin tämä kyllä käytännössäkin, että nämä ovat todellakin varsin monimutkaiset, hankalat neuvottelut. Kiitos. Bene, grazie Kiitoksia kollega Guillaumeille. Rova Flotro on pitänyt puheenvuoron. Merci. Kiitos. Kuten esittelijä Silvi Guillaume totesikin jo, hän on koonnut meidät yhteen usean otteisiin, että voidaan kohta kohdalta eri artikloja tässä esityksessä käydä läpi. Minä kyllä sanoisin, että olen erittäin tyytyväinen työasiakirjaan, jonka hän meille tänään on esitellyt. Mielestäni hän on osoittanut, että vaikkakaan se ei nyt ihan tyhjentävä ole, niin aika hyvin ottaa esille kuitenkin ne mustat aukot, katvealueet, niin mustat aukot. Ja kun ajatellaan, minkälaisia eroja on maiden kesken, Tämä on huomattu monissakin maissa, raja-alueilla tai mikä kohtalo on alaikäisillä tai sitten miten sattumanvaraisesti käytetään takuita turvapaikanhakijoiden kohdalla tai nopeutettu käsittely, joka on ollut hyvinkin paljon kritiikin kohteena. Olen usein otteeseen kuullut, että Euroopan Euroopan neuvoston ihmisoikeusvastaava on viitatut näihin nopeutetun käytön väärinkäytöksiin. Työasiakirja oikeastaan haluaa, että meillä olisi eurooppalaisia ja yhteisiä määräyksiä perussääntöinä niin, että kuka tahansa voi saada suojaa tietyssä menettelyssä, joka on luotettava se kuitenkin edellyttää, että on tiettyjä muutoksia niin, että esimerkiksi voidaan taata tietysti se, että annetaan oikeusapua koko menettelyn ajan, on myös käytettävissä ymmärrettävä kieli, niin että on muutoksen haku olemassa, niin että se keskeyttää menettelyn, ettei siinä sitten tätä palauttamattomuutta loukattaisi tai sitten, että ja koko menettelyajan mukana on toimivaltaiset viranomaiset, vaikka näinhän ei tietenkään ole kaikissa maissa tilanne tai kaikilla alueilla. Kun on aika paljon hallintoviranomaisia mukana, jolla on tavallaan oikeus tehdä päätöksiä, joilla on myös omat seurauksensa, mahdollisesti jopa dramaattiset näille henkilöille. Siis todellakin olen kovasti iloinen tästä yhteisestä työstä, jota olemme tehneet esittelen ehdotusten pohjalta ja voin tuen tukea hänen ainakin niitä aikomuksia, jotka tulevat työasiakirjassa hyvin esille. Minun mielestäni tämä on äärettömän välttämätön väline, että saadaan eurooppalainen turvapaikkamenettely. Ja siksi neuvoston täytyy myös tulla mukaan uudelleen laatimiseen. Ilman sitä olisi tavallaan aivan väärin puhua mistään yhteisestä eurooppalaisesta järjestelmästä. Siis se nyt menisi täysin metsään. Siksi tässä uudenlaatuisesti täytyy ottaa mukaan se ajatus, että saadaan yhteinen turvapaikkajärjestelmä, joka olisi todella luotettava. Niin, että kaikkialle, kaikkien kohdalla voidaan taata tuloksen luotettavuus. Siitä nyt on kyse. Eikä minä nyt ajattele, että tämä uudelleen laattiminen joutuisi pelkästään pakettijärjestelyiden pauloihin, koska nyt on tärkeää, että saadaan yhteistä turvapaikkapolitiikkaa. Kiitos, Rova Monika Aulmaier. Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää kiittää kollega Silvi Guillaumea sydämellisesti siitä, että hän on meille äh, antanut tämän työasiakirjan, johon hän on kirjannut pääpainopisteensä. Hän antaa meille yleiskuvan näkemyksistään tähän menettelytapadirektiiviin. Meillä on varmaankin eh, yhteisymmärrys siitä, että haluamme vähimmäisstandardeja, jos ajattelen esimerkiksi sitä, että eh, turvapaikanhakijalla täytyy olla mahdollisuus eh, puhua tulkin välityksellä. Tästä varmasti kaikki ovat samaa mieltä. Täällä on kuitenkin kysymyksiä, joita on tarkasteltava hiukan tarkemmin. Näen esimerkiksi ongelmia tässä. Ähm, ilmaisessa oikeusavussa ja sen eri tulkinnoissa. Komissio juuri ilmoitti, että Itävallassa on hyvin menestyksekkäästi annettu oikeusapua tällaisen viraston viranomaisen neuvonannon, neuvonannon kautta. Ja olen kysynyt tästä asiasta Itävallasta ja tämä on ollut pilottihanke Itävallassa, mutta tulokset eivät ole olleet vielä riittäviä. Sitten mm, tiedustelin Englannista. Englannin oikeusaputilanteesta. Siellä, kiel, siellä ei hyväksytä ilmaista oikeusapua, koska tulokset eivät ole olleet niin myönteisiä kuin mitä komissio tässä kuvailee. Minun mielestäni äh, oikeusavun saaminen on tarpeen, jotta mm, turvapaikanhakija tietää, mitä mahdollisuuksia hänellä äh, on vai hän ehkä johonkin toisenlaiseen maahanmuuttajakategoriaan, voiko hän tehdä toisen hakemuksen. Siksi äh, kannatan tällaista oikeudellista neuvontaa, jos tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että jokainen saa ilmaiseksi lakimiehen eh, viidessä eri instanssissa, niin sitten tämä aiheuttaa suuria kustannuksia ja on siksi ongelmallista. Siksi mielestäni tästä pitäisi keskustella eh, hyvinkin perinpohjaisesti, onko mahdollisesti onko oikein, että jo ensimmäisessä oikeusasteessa käsittelyn aluksi henkilö saa ilmaista oikeusapua, ilmaisen lakimiehen. Tietenkin on samalla selvää, että turvapaikanhakija ei voi itse puolustaa itseään, vaan tarvitsee oikeusapua. Ja tästä olemme varmasti samaa mieltä. Lisäksi minulla on kysymyksiä liittyen väärinkäytösmahdollisuuksia. Kollega Flotre äh, nyt varmaan sanoo minulle, että näin vain väärinkäytöksiä. Äh, näin ei ole. Minä haluan vain, että ne henkilöt, jotka äh, hakevat turvapaikkaa meidän maistamme, niin saavat myös nopeaa käsittelyä ja johdonmukaista toimintaa. Mutta väärinkäytöksiä on turvapaikka asioissa ja meidän täytyy torjua tällaisia väärinkäytöksiä. Kannatan sitä, että huomioidaan eh, turvapaikanhakijoiden erityisiä eh, tarpeita, esimerkiksi alaikäisiä tai henkilöitä, joilla on terveydellisiä ongelmia. Minä kannatan sitä, että heitä kohdellaan heidän ihmisoikeuksiensa mukaisesti, että he saavat tarpeellista terveydenhuoltoa ja hoitoa. Tätä kannatan, mutta meidän täytyy samalla kuitenkin keskustella siitä, miten vältämme sen, että ihmiskauppiat Eh, hyödyntävät näitä esimerkiksi alaikäisiä, eh, saavat perheet maksamaan valtaisia summia alaikäisten kuljettamisesta Eurooppaan ja sitten mahdollisesti he joutuvat matkustamaan sellaisissa oloissa, että he eivät koskaan sitä tule unohtamaan, jos he ylipäätänsä pääsevät hengissä tänne Eurooppaan. Joten meidän täytyy välttää se, että hyvää tarkoittavat säännöt aiheuttavat sen, että ihmiskauppiaat pääsevät eh, ihmiskauppiaiden elämä helpottuu. Alaikäisillä täytyy tietenkin olla mahdollisimman nopea pääsy myöskin koulutukseen ja niin poispäin. Tätäkin kannatan sillä on aivan sama, missä eh, lapset oppivat ja mitä he oppivat. He oppivat sen kuitenkin eh, oikein. Se on aivan sama, opiskelevatko he, oppivatko he täällä, vaikka he joutuisivatkin sitten palaamaan omaan maahansa, niin on kuitenkin hyvä, että he ovat kouluun päässeet. Komission ehdotus siinä vaiheessa, kun henkilöstä tulee laiton maahanmuuttaja, mahdollistaa sen, että menettely ei keskeyty. Ja henkilö, joka tietoisesti on, päätyy laittoman maahanmuuttajan asemaan. Hänellä on kuitenkin oikeus vielä tehdä hakemus. Minun mielestäni tämä on hankala tilanne. Monit juristit eivät ole samaa mieltä näistä kohdista. Jos komissio ei kannata sitä, että henkilöt päätyvät laittomaan asemaan, niin sitten meidän on annettava, luotava oikeat menettelyt. Minun mielestäni nopeutettu menettelytapa on hyvin kriittinen kysymys ja turvapaikanhakijoilla ei ole riittävästi osallistumisoikeutta. Jos heille annetaan on tarpeen, että ähm, kohdemaassa turvapaikanhakija ainakin kertoo nimensä äh, ja kertoo, miksi hän turvapaikkaa hakee. Jos näin ei ole, niin silloin ei saa tällä hetkellä käyttää nopeutettuja menettelyjä. Minun mielestäni tämä on ongelmallista, eli tällaista, käytöstä, äh, tällaista käytöksestä palkitaan. Komissio haluaa menettelyn rajoittaa kuuteen kuukauteen, mutta e, kun tietää millaisia esteitä tällaiselle menettelylle voidaan, tällaisessa menettelyssä voidaan luoda, niin en tiedä kuinka nämä kuusi kuukautta voidaan viedä läpi e, on mahdollisuus luoda kaikenlaisia esteitä menettelyn aikana. Minun mielestäni meidän tulisi siis keskustella näistä eri aiheista. Minä kannatan nopeita menettelytapoja, mutta sitten viranomaisilla pitää olla myös mahdollisuus nopeutettuun menettelyyn ja ainakin velvoittaa turvapaikanhakijat siihen, että heidän on osallistuttava käsittelyyn eh, jossain määrin sitten kun on kyse todellisista mm, henkilöistä, joilla on todellisia traumoja, niin silloin on annettava lääketieteellistä apua, jotta turvapaikanhakija voi todellakin kertoa mielipiteensä. Se on mielestäni tarpeen, mutta me emme saa tehdä siitä mitään yleistä äh, palauttamisen estettä. EPP kannattaa sitä, että luomme äh, turvavyöhykkeen henkilöille, joita todellakin vainetaan. Ja mm, kannatan sitä, että ihmiset saavat enemmän mahdollisuuksia toimia. Monet ihmiset pääsevät vain ihmiskauppioiden kautta tänne Euroopan unioniin ja mahdollisuuksia esittää turva turvapaikan hakemus Euroopan unionin ulkopuolella on hyvin rajalliset. Minä kannatan sitä, että turvapaikanhakijoilla on mahdollisuus saada keskustelukumppani, saada päästä viranomaisen puheille jo Euroopan unionin ulkopuolella, kun heitä vainotaan. Ja sitten on ihmisiä, jotka haluavat elää parempaa elämää. Me tietenkin ymmärrämme sen, mutta Euroopan unioni ei pysty pelastamaan koko maailmaa, niin pitäisi antaa ihmisille mahdollisuus ainakin saada tietoa ennen kuin he menevät ihmiskauppiaiden pakeille koska minulle kerrottiin viime viikolla että eh, jotkut ihmiskauppiaat jättivät eh, esimerkiksi eh, pakolaisia aavikolle kuolemaan nälkään ja janoon aivan hirveisiin olosuhteisiin heti kun olivat saaneet rahat heiltä riistettyä. Kiitän esittelijää, mutta näin tässä vielä monia esteitä jotka tekevät kuuden kuukauden määräajan hyvin hankalaksi. Haluaisin keskustella siitä, miten väärinkäytöksiä voitaisiin torjua. Ja tästä pyytäisin vielä lisää keskustelua. Kiitoksia. Kiitoksia sitten herra Brons. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tietää, mikä osuus turvapaikanhakijoista suoraan on tullut EU-hun siitä maasta, mitä ovat paineet, koska heitä ilmeisesti on vainottu. Minkälainen suhde on turvallisten maiden läpi kulkenut? aikaisemmat mahdollistavat aitoja hakijoita, mutta nekin, jotka alun perin olivat ehkä aitoja turvapaikanhakijoita, mutta kun ovat ylittäneet yhden turvallisen maan, silloin he eivät enää olekaan luvallisia, vaan heistä tulee tällaisia luvattomia äh, taloudellisia haki- turvapaikanhakijoita. Jos heitä pidetään myös turvapaikanhakijoina, se on loukkaus niitä kohtaan, jotka todella hakevat turvaa vainolta ja samoin väärinkäyttävät äh, isäntämaan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 liittyen tähän työasiakirjaan ja ylipäätään tähän turvapaikkapakettiin. Haluaisin kiittää Rova Giomia tämänpäiväisestä alustuksesta, kun hän esitteli työasiakirjaansa. Meidän ryhmämme on sitä mieltä, että meillä pitäisi olla yhteinen kanta tähän turvapaikkapakettiin. vaikkakin siellä on joitakin osatekijöitä, jotka hyväksytään eri aikataulussa, niin meillä pitäisi olla kuitenkin yhteinen lähestymistapa koko pakettiin. Vaikkakaan käsittely ei ole samassa tahdissa neuvostossa. Mutta täällä parlamentissa meillä kuitenkin meidän pitäisi enemmän tarjoa kritiikkiä, jota on kuultu myös yhteisen kannan etsinnässä. Entä sitten tästä työasiakirjasta, jonka Rova Guillaume esitteli? Sanoisin, että olen iloinen näistä kysymyksistä ja eri teemoista, joita hän on ottanut esille ja jotka ovat mukana tässä esittelyssä ja liittyvät komission ehdotukseen. Meidän mielestä on aivan normaalia, että olisi edes vähimmäistandardia monillakin aloilla. Tämä koskee myös muun muassa maksutonta oikeusapua tai se, että on muutoksenhakumahdollisuus, tuomioistuimet ja niin edelleen. Tässä on aika paljon, jotka on selvitettävä mukaan lukien ilman vanhempia kulkevat alaikäiset. Tai sitten miten määritellään käsitteet turvallinen maa, kolmas maa, turvallinen eurooppalainen maa, turvallinen kolmas maa. Meidän täytyy tämä selvittää, ettei synny sitten täytäntöönpanon yhteydessä hämmennystä tämän tekstin kohdalla. Minun mielestäni ei varmasti edes tarvitsekaan enää tätä korostaa sen enempää, mutta kuitenkin haluan tähdentää, että tällä alalla parlamentin on nopeasti edettävää ja saada nopeasti teksti neuvostolle. Ja voi olla, että neuvostokin on samaa mieltä meidän esitysten kanssa. Jos me Euroopan unionilla unionin tasolla saa yhteistä lähestymistapaa, voi olla niin, että jäsenvaltiot tekevät mitä lystäävät. Ja me en, parlamentissa emme tätä nimenomaan halua. Olen pannut merkille, että on jäsenvaltioissa kovin erilaisia etunäkökohtia. Tämä ei koske kaikkia jäsenvaltioita samalla tavalla, koska tilanne vaihtelee maassa toiseen. Kuitenkin meidän on päästävä yksimielisyyteen siitä, että on kyse ihmisyksilöistä. Me ei, kuten meistä olisi, jotka haluavat turvallista elämää, he tulevat meidän alueellemme ja on aivan luonnollista, että jos he kärsivät jotenkin, niin asiaa käsitellään myös maissa, joissa he ovat turvapaikkaa pyytäneet. Siksi olisi hyvä saada Guillaumilta mahdollisimman nopeasti mietintö. Näin voimme tätä alkuperäistä toivomustakin noudattaa, eli 2012 tämä on tullut hyväksytyksi. Kiitos. Hyvä, kiitoksia edustaja Busuttil. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Itse asiassa haluaisin aloittaa toivottamalle kollegamme äh, hyvää syntymäpäivää, mutta nyt hän näkyy täältä jo poistunut salista, toivottavasti hän tulee paikalle takaisin. Onko hän täällä? Ei. No joka tapauksessa haluaisin kaikkea hyvää hänelle toivottaa syntymäpäivänä. Puheenvuorossani haluan tukea pitkälti sitä, mitä Monika Holmeier, kollega tässä äsken sanoi. Minä tulen maasta, joka on täysin erilainen kuin se maa, josta Monika tulee, mutta kyllä olen pitkälti samaa mieltä monista asioista, jotka hän otti esillä aluksi. Haluaisin sanoa, että minäkin olen sitä mieltä, että meillä pitäisi olla selkeää lainsäädäntöä asiasta ja lainsäädännön pitäisi pääasiallisesti auttaa meitä tehokkaasti suodattamaan ne henkilöt, jotka ansaitsevat kansainvälistä suojelua niistä, jotka eivät ansaitse kansainvälistä suojelua, koska on olemassa ero, joka pitää tehdä, ja meidän pitää tämä ero myös tehdä, jotta ne hyötyvät, jotka todellakin ansaitsevat, täyttävät suojan vaatimukset. Jos näin emme tee, silloin tulee raskas lainsäädäntö, joka voi antaa mahdollisuuksia väärinkäytöksille, ja tämä tapahtuisi niiden kustannuksella, jotka todellakin aidosti tarvitsevat suojelua. Aidot tapaukset silloin tavallaan vesittyisivät sitä kautta, että väärinkäytöksiä tapahtuu. Olen Monikan kanssa myös samaa mieltä, mitä tulee ilmaiseen oikeusapuun, mutta myös siitä samaa mieltä, että pitää nopeuttaa rajajärjestelyitä. Niistä tulee yhä vaikeampia tämän ehdotuksen myötä. Lopuksi vain sen verran. On todellakin hyvä, että me täällä parlamentissa suhtaudumme tällaisesti teoreettisesti, pyrimme nostamaan standardeja, ottamaan käyttöön enemmän oikeuksia. Se on aivan hyvä asia tietysti, ja on erittäin hyvä lisätä oikeuksia. Kuka tällaista voisikaan vastustaa? Mutta meidän pitää olla huolellisia sen suhteen, että emme unohda realiteetteja, mitä tapahtuu käytännössä. Ja on monia jäsenvaltioita EU-ssa, minä itse tulen yhdestä niistä, mutta huomaan, että Esimerkiksi Stavros Lambrenis, Lambrenidis on täällä paikalla, hän tulee Kreikasta. On monia jäsenvaltioita EU-ssa, joilla on vaikeuksia, valtavia vaikeuksia, mitä tulee tähän lainsäädäntöön, joka meillä on nyt voimassa puhumattakaan uudesta lainsäädännöstä – joka nostaa panoksia vieläkin korkeammalle, joten meidän ensimmäinen huolenaiheemme pitää olla se, että autamme näitä jäsenvaltioita, jotta ne pystyvät täyttämään tämän päivän standardit. Jo nyt tämä on äärimmäisen vaikeaa näille maille. Me olemme jättäneet ne pitkälti omilleen hoitamaan näitä asioita ja nyt pyrimme toimimaan yhdessä ja tätä kautta tästä tulee yhä lähes mahdotonta näille maille toimia ne täyttää vaatimukset. Joten vetoaisin kollegoihin, että olisimme varovaisia ja pyrkisimme välttämään sellaista, että, emme, että unohdamme todellisuuden. Kyllä, tarvitsemme lakeja, kyllä, tarvitsemme hyvää, korkeatasoista toimintaa, koska niin kuin Rent Weber aivan oikein sanoi, tässä on kysymys ihmisistä. Mutta tässä pitää kuitenkin olla realistinen. Grazie. Kiitos. Ja sitten onnittelut myös kokouksen puolesta Diaz de Meraa, hänen syntymäpäivänsä johdosta, kuten tässä jo enteili, Saiman pusutteli 80 täyttää, mutta näyttää voivan hyvin kuitenkin. Sitten herra van der Stoep. Dank u wel, voorzitter. Um, eerst even uh, mevrouw Guillaume uh, Bedankt de schaduwrapporteurs voor het goede overleg. Ik weet niet welk overleg bedoelt. Rova Guillaume kiitti varjosittelijoita hyvästä työstä. Mitähän hän oikeastaan tarkoitti? Koska ei meitä koskaan ole mihinkään pyydetty mukaan. Ehkä hän voisi sitten selittää meidän äänestäjillemme, miksi meillä on minkälaista sanansijaa tulevassa turvapaikkapolitiikassa. Ja mieluusti kyllä kutsut hyväksyn, jos niitä vaan lähetettäisiin. Me vastustamme Euroopan laajuista turvapaikkajärjestelmää. Siitä sanoisin muutaman sanan. Komissio on puhunut lähipäätösperiaatteesta, mutta ei kovin vakuuttavasti kuitenkaan. Kysyisin jotain siitä, mitä komissio on todennut, että tässä mukaan nyt saadaan aikaan laajempaa yhdenmukaisuutta eri järjestelmien kesken aina virtaviivaistetaan menettelytapoja ja saadaan parempia päätöksiä jo alkuvaiheessa. Näin vältyttäisiin väärinkäytöksiltä. Mitä paremmat päätökset tarkoittavat alkuvaiheessa? Turvapaikanhakijoilleko parempia vaiko jäsenvaltioille parempia, kun ne hukkuvat onnenonkioihin? Toiseksi tästä virtaviivaistamisesta tai väärinkäytösten ennaltaehkäisystä. En oikein ymmärrä, miten se toteutuisi. Tekstissä sanotaan myös, että jäsenvaltioiden mitä jäsenvaltiot voivat hyväksyä myönteisiä toimenpiteitä. Jälleen kysyisin, kenen kannalta myönteisiä. Täällä on myös viittaus turvapaikanhakijan, joka tulee se, että joku tulee hyvässä uskossa, joku pahassa uskossa. En tiedä, miten tämä on mahdollista. Miten voidaan... Oh. Miten voidaan osoittaa, että joku on valehdellut? Mistä sen tietää? Tähän haluan reaktion. Vielä kysyisin kelpoisuudesta. Haluaisin tietää, että tämä kai toteutuu paikallisen tuomarin voimin. En oikein ymmärrä, missä väärin tässä voisin antaa ohjeita ja miten se käytännössä toteutuisi. Sitten vielä tästä termien käytön muutoksesta. Mielestäni tämä on aika tyypillistä sille, mitä tällä alalla on tapahtumassa. Sen sijaan, että sanotaan turvapaikanhakija, sanotaan, että joku, joka haluaa kansainvälistä suojaa. Minun mielestäni tämä on aika olennaista, koska se antaa kokonaan toisenlaisen käsityksen todellisuudesta. Kiitoksia, herra Sippel. Eiku rouva Sippel. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin vielä palata joihinkin ydin asioihin. Mielestäni on välttämätöntä, että koko menettelyssä saadaan aikaan yhtenäiset standardit ja yhteinen turvapaikkamenettely Euroopan unionin sisällä. Tietenkin tilanne on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa. Tämä ei kuitenkaan mm, ole tarkoita, että meillä ei tulisi olla yhteisiä standardeja, vaan päinvastoin meillä tulee olla näitä ja tulee olla solidaarista ö, tasapainotusta jäsenvaltioiden välillä, eikä pelkästään tämä ää, turvapaikkaviranomainen. Mitä tulee näistä, tästä kuudesta, tulee tähän kuuteen kuukauteen, niin tietenkin on kyse myös turvapaikan hakijoiden yhteistyökyvystä, mutta kyse riippuu, tämä määräaika riippuu myös siitä, kuinka paljon henkilöstöä meillä on ja onko tämä henkilöstö pätevää käsittelemään näitä tilanteita ja huomioimaan turvapaikanhakijoiden erityistilanteet. Se on erittäin tärkeä kysymys kun on kyse siitä, kuinka hyvin voimme varmistaa yhteiset standardit, me emme saa ajatella pelkästään taloudellisia kysymyksiä. Euroopan unionina nostamme ihmisoikeuskysymykset aina esiin keskusteluissamme ympäri maailmaa. Silloin me emme saa ihmisoikeuksia kysymyksissä Euroopan unionin sisällä ajatella pelkästään taloudellisia asioita. Myöskin äh, kun on kyse siitä, että turvapaikanhakija ähm, tulee laiton maahanmuuttaja, niin sillä voi olla monia syitä. Ja sitten turvalliset kolmannet maat, turvalliset läpikulkumaat, niistä meidän on keskusteltava hyvin intensiivisesti täällä valiokunnassa. Minulla on usein se vaikutelma, että että jos jatkamme tällä tavoin, niin yhtäkkiä kaikki maailman maat ovat turvallisia läpikulkumaita ja me emme saa unohtaa, että turvapaikanhakijoiden lähtötilanteet ovat erilaisia. Turvallinen kolmas maa voi olla yhdelle turvapaikanhakijalle sellainen, mutta toiselle ei laisinkaan. Meidän on keskusteltava näistä asioista, mutta tärkeää on se, että meidän Euroopan unionina pitäisi olla esimerkkinä ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sopimuksessa, eikä keskustella vain pikkumaisista yksityiskohdista. Kiitos, Rova Romero López. Gracias, señor presidente. Yo creo que... Direktiiva del... puheenjohtaja. Tästä direktiivistä on nyt kyse. Tässä on kyse siis menettelytavasta ja tätä kautta miniminormit, minimistandardit jäsenvaltioissa, joilla pyritään yksinkertaistamaan menettelyä. Näin vältettäisiin valituksia. Se tässä parlamentissa olen vakuuttunut siitä, että kaikki ryhmät ovat samaa mieltä siitä, että väärinkäytökset juuri estävät niiden asioiden käsittely, jotka todella aidosti hakevat turvapaikkaa ja tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Mutta emme voi toimia niin, että tätä direktiiviä käytetään siihen, että puhutaan kysymyksistä, jotka eivät mitenkään liitty tähän aiheeseen. Siis emme voi puhua väärinkäytöstä, jotka liittyvät ihmiskauppaan koska se, joka pyytää turvapaikkaa tai pyytää kansainvälistä suojelua, siis, siis jos vielä lisäksi on joutunut ihmiskaupan uhriksi, niin sehän on kaksin kerroin tässä tavallaan uhrin asemassa tämä henkilö, että emme voi ajatella, koska hän on joutunut uhriksi ihmiskaupassa, niin tämän takia hän ei sitten ansaitsekaan turvapaikkaa, jos samanaikaisesti on joutunut sellaiseen tilanteeseen, että on syntynyt tällainen tragedia omassa maassaan. Emme voi sotkea näitä kahta asiaa keskenään, koska ne eivät mitenkään liity toisiinsa. vieläkin pahempaa, jos kyseessä on alaikäinen. Vielä, tämä on vielä pahempi asia. Siis se, joka pyytää turvapaikkaa ja pyytää kansallista suojelua, jos todellakin hän sen ansaitsee, riippumatta siitä, että on joutunut ihmiskauppa jengin uhriksi, niin kyllähän se siltikin ansaitsee. Tässähän puhutaan nyt menettelytavoista jäsenvaltioissa, eikä siitä, miten muita asioita käsitellään. Sitten, jos tämä asia esitetään niin kuin er- erotettuna tästä, että puolustetaan kantaa joka todellisuudessa ei ole tarpeeksi selkeä, että voitaisiin sanoa, koska syntyy tai ei synny väärinkäytöksiä menettelytapojen kohdalla, niin äh, argumentti on silloin varsin heikko, koska emme voi sotkea menettelytapoja ja tilannetta eri jäsenvaltioissa toisinsa, kun pyrimme yksinkertaistamaan tätä tilannetta ja sotkemaan tähän vielä sitten ihmiskauppakysymykset. Nämä ovat aivan vain eri kysymyksiä ja siksi pitää ajatella ja miettiä, kun puhutaan ihmiskaupasta, niin silloin puhutaan aivan omasta asiasta, joka ei mitenkään liity tähän. Tässähän on kaksi, jos joku joutuu tällaisen, tällaisen kaksinkertaiseksi uhriksi, niin silloin todellakin hän käsi kahdella tavalla. Viimeisenä puhjana rouva Ladford. Thank you very much, uh, chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja kiitoksia rouva Giomille hyödyllisestä työasiakirjasta. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on hiljattain kertonut komissiolle, että se on keskeyttänyt toistaiseksi palautukset, taka, palautukset Kreikkaan, kun siellä on noin 1300 hakemusta, jotka ovat tutkintanalaisia maamme tuomioistuimissa. Joissakin tapauksissa on jopa riita-asia kaksi vuotta vireillä. Joku kai vastustaakin, en nyt yksityiskohtia tiedä, mutta kai joku siellä haluaa vastustaa palauttamista Kreikkaan. Niinpä maamme on päättänytkin yhdessä operaatiossa ainakin, että käytetään hakemuksia sisällönkin itse, eikä käytetäkään Dublin-välinettä. Ja tästä oikeastaan voitaisiinkin ottaa sille moniakin ajatuksia. No ensinnäkin en halusi mitenkään tässä joutua nyt pois siitä tuesta, jota olen pitkään antanut korkeatasoiselle turvapaikkamenettelyyn kansainvälisen oikeuden nojalla niin, että tarkkaan tarkastetaan kaikki hakijat ja hakemukset niin, että voidaan taata, ettei kukaan sitten, joka ansaitsee todella turvapaikan, että se häneltä evättäisiin. Mutta toiseksi me tarvitsemme kustannustehokkaan ja muutenkin tehokkaan menettelyn ja oikeastaan siihen liittyen näihinkin molempiin tavoitteisiin, että pitäisi olla julkista tukea myös turvapaikkajärjestelmälle. Ja kaikki kolme tavoitetta ovat paineiden alla olleet. Minä kyllä uskon, että tämä pitäisi ainakin tämän kustannustehokkuustestin läpäistä olla myös korkeatasoista. Nimittäin jos tässä etupainotteisesti tätä ruvetaan noudattamaan, niin varmasti saadaan korkealaatuisia päätöksiä jotka ei välttämättä johda niin paljon muutoksen hakuun. Siksi nyt ei ole kyse siitä, että noin niin kuin periaatteessa ei voitaisi tukea hakijoita hyvin perusteellisina haastatteluineen. Ei se välttämättä kautta järjestelmä mitään viivästyksiä luo. No, se kaikki riippuu. Mutta totta kai voidaan paljon paremmin nämä selvittää, jos kaikki on hyvin valmisteltu, myös nämä päätökset, ja näin ei niin sitten jouduta muutoksenhakuun. No en nyt tiedä ihan tarkalleen, mitä perusteluita maamme päätöksen taustalla on, mutta vaikuttaisi siltä, että tässä ei pitäisi menettää otetta todellisuudesta, niin, että ei pelkästään yhdenmukaistamista peräkuuluteta, vaan katsotaan, missä nyt mennään jo täytäntöön panossa tämän ensimmäisen direktiivikierroksen osalta. Ihan selvästi on ongelmia täytäntöönpanossa ollut. Toisin sanoen, ei pidä nyt olla ihan niin kunnianhimoinen niin, että paras olisi hyvän vas- vihollinen, vaan hyvä edellyttää sitä, että jokainen jäsenvaltio päättää ja käyttää jonkunlaista säällistä turvapaikkajärjestelmää. Valitettavasti näin ei tilanne ole tällä haavaa. En tässä nyt osoitele sormella ketään. Tiedämme, että on tietyissä maissa tiettyjä paineita, mutta yhtä hyvin tiedetään, että tarvitaan käytännön toimenpiteitä. Meillä on uusi turvapaikkavirasto, koulutusta ja yhteistyötä on vireillä paljon parhaillaan. Sillekin pitää antaa oma merkityksensä niin, että käytännön tasolla saadaan parannuksia ja yhteistyötä yhtä lailla kuin säädetään lakeja. En tässä nyt ole viemässä tukeani pois korkeatasoisilta ja kustannustehokkailta menettelytavoilta. pois se minusta. Mutta ei nyt kuitenkaan pidä joutua harhaan, etten tavoitteiden kanssa niin, että 2012 saataisiin yhteinen turvapaikkajärjestelmä, sori vaan, mutta eipä onnistu. Niin, että varmistetaan nyt ainakin, että perustyö tehdään hyvin, niin kuin se pitää tehdä. Ettei tule sitten epärealistisia odotuksia siitä, mitä voidaan saavuttaa. Kyllä korkeaa tasoa haluan Rolls-Royce-mallisen turvapaikkajärjestelmän Eurooppaan, mutta ei se ihan parissa vuodessa onnistu, ikävä kyllä. Bene. Hyvä. Rova Olmaier. Ich wollte nur ganz kurz nach... Minä halusin vain ihan lyhyesti sen jälkeen, kun kollega minulle puhui, mitä ihmisoikeuksia Eh, ihmiskauppiailla on tekemissä menettelytapadirektiivien kanssa, kun Saksan 90-luvulla täytyi eh, kokea hyvin paljon eh, näitä, näistä kysymyksiä. Meistä on tullut ainakin puolittaisia asiantuntijoita siitä, miten menettelyä esteitä voidaan väärinkäyttää ja sen takia Saksassa menettelytapoja on äh, muutettu drastisesti. Jos esimerkiksi erityisryhmät saavat erityissuojeluja, niin sitten ihmiskauppiaiden tendenssi on äh, kääntyä näiden ryhmien puoleen ja yrittää viedä näitä henkilöitä äh, Euroopan unioniin. Tämä ei tarkoita, etteikö näitä ihmisiä pitäisi suojella, etteikö alaikäisiä pitäisi suojella, mutta täytyy katsoa, että miten nämä menettelytavat saadaan sellaisiksi, että ei synny lisää ihmiskauppaa ja lisää kuolleita lapsia, vaikka alkuperäinen tarkoituksemme olisikin ollut hyvä. Siksi meidän täytyy toimia kohdistetusti ja realistisesti, koska meillä on kokemuksia, jotka eivät ole kovinkaan hyviä näistä asioista. Sitten kun täällä sanottiin, että taloudelliset kysymykset eivät saa saada liikaa painoarvoa, minä olen realisti ja puhun tässä myös Rova Radfordille. Meidän täytyy olla realistisia. Tietenkin Puolan Rova Radfordin Rolls Royce kantaa, mutta jos huomioimme, että niiden ihmisten määrä, jotka tulevat aivan eri syistä meille, on varsin suuri, niin silloin ö, täytyy kysyä itseltään, pysyvätkö, pysyykö meidän hallintokoneistomme tässä perässä. Sehän ei ole välttämättä riittävän ö, suuri meidän täytyy siis luoda järjestelmä, joka on eriytetty, jossa menettelytavat ovat nopeita ja silloin nekin maahanmuuttajat, jotka aivan eri syistä haluavat tulla Euroopan unioniin, saavat realistiset näkymät. No sitten äh, henkilöt, jotka siirtyvät laittomuuteen, äh, en tätä ymmärrä maa, jossa on riittävät vähimmäisstandardit, niin sillä ei mitään syytä ryhtyä laittomaksi maahanmuuttajaksi, koska menettelytavat ovat järkevät ja siksi meidän tulisi luoda tällaiset vähimmäisstandardit, eikä tässä ole tarkoitus syyttää mitään valtiota. Ja Rova Ludford ei Saksakaan enää lähetä henkilöitä takaisin Kreikkaan, samoin kuin Englannissa. E, ihmisiä ei palauteta enää Kreikkaan. Mutta sen sijaan lähetimme hyvin paljon e, bayerilaisia virkamiehiä Kreikkaan e, ja järjestimme vastavuoroista tutustumista ja koulutusta koulutusta. On tärkeää, että mm, äh, annetaan tukea, kun luodaan hallintoa ja järjestelmiä äh, mutta kun valtio on äärimmäisessä tilanteessa, täytyy äh, pohtia sitä, että meidän täytyy käytännössä auttaa toisiamme nopeammin kuin tähän mennessä, myös turvapaikanhakukysymyksissä. Minä en halua, että en tässä puhu siitä, että Eurooppa täytyy täysin avata. Haluaisin auttaa turvapaikanhakijoita, mutta jos me heitä haluamme auttaa, niin silloin meidän on myös varmistettava, että heidän tarpeensa toteutuvat, eivätkä ihmiset, eivätkä he kärsi siitä, että hakijoita on liikaa. No niin, Lambrinivis haluaa ottaa haluaa puheenvuoron, mutta sitten neuvosto olemme jo myöhässä. Uh, Lyhyesti vain. Selvästikin tämä koko asia pitäisi viedä eteenpäin pakettina. Ja tässä yhteydessä mielestäni on erittäin tärkeää, että parlamentti ehdottaa, ja ikävä kyllä se joutuu tämän tekemään, koska komissio ja neuvosto kyllä ilmeisesti eivät. On tärkeää, että on tällainen pysyvä solidarisuusmekanismi jäsenvaltioille, jotka ovastanottavat valtavia määriä turvapaikanhakijoita. Mainitsen tämän sen takia, että kaikki u- direktiivin uudistusehdotukset pitävät Dublinia mm, taattuna asiana. Vieläkin väittävät, että maa, johon tupakkolainen ensimmäistä, ensimmäistä tulee, on vastuussa turvapaikan myöntämisestä tai epäämisestä. Ja se on ihan ok, oletan, niin kauan kuin järjestelmään tulee jotakin uutta, mitä nyt ei ole olemassa, nimittäin mekanismi, solidaisuusmekanismi, sijoitusmenettely, jossa kaikki, kaikki, johon kaikki jäsenvaltiot suostuvat tulevan mukaan. Jos näin emme tee, silloin mielestäni emme pysty ratkaisemaan myöskään tätä ongelmaa ja silloin syntyy, tulee tuhansittain pakolaisia, joita hoidetaan, käsitellään sellaisella tavalla, jolla meidän ei pitäisi ainakaan käsitellä ihmisiä. Ja toivon, että Silvi ja kaikki muut ja me täällä parlamentissa jälleen, niin kuin aikaisemminkin, otamme aloitetta ja todellakin painosta, painotamme tämän asian merkittävyyttä, siis solidaisuusmekanismin merkittävyyttä. Kiitos. No niin, ja sitten keskustelu alkoi tässä kohtin, niin sitten neuvosto vielä ollut paikalla. No nyt on paikalla. Herra Stein, did you go? Saa puheenvuoron. Hän voisi lyhyesti ja selkeästi kertoa, missä vaiheessa mennään tässä asiassa. Dank u wel, meneer de voorzitter. En dank u om ons hier eh, te aanhoren. Eh, Minä haluaisin kiittää eh, siitä, että saamme puheenvuoron täällä. Minä en tänä päivänä vielä halunnut sanoa mitään tästä asiasta. Halusin huomenna viimeisen turvapaikka kysymyksen käsittelyn jälkeen antaa yleiskuvan kokonaiskehityksestä ja siitä, mitä neuvostossa tehdään tällä hetkellä. Mielestäni on tärkeää antaa tämä yleiskuva, mutta jos äh, haluatte, niin voin sen tehdä jo tässä vaiheessa. Ensinnäkin haluaisin äh, kiittää Rova Guillaumea hänen työstään. Arvostan hänen työtään kovasti ja keskustelu täällä osoittaa, että tämä on hyvin monimutkainen aihe myös neuvostossa olemme kokeneet, että näin on. Espanjan puheenjohtajakauden aikana on tehnyt hyvin paljon teknistä esityötä ja se osoittaa, että monet kysymykset ovat hyvin kompleksia, hyvin monimutkaisia ja ne nousevat esiin myös tässä edustaja Guillaumin työasiakirjassa. Belgian puheenjohtajavaltio valtio jatkaa neuvoston työryhmässä näitä teknisiä keskusteluja, kun aluksi, alussa järjestimme ministeritason turvapaikka kokouksen ja siihen osallistui myös täältä valiokunnasta jäseniä. Me haluamme käsitellä tätä aihetta alhaalta ylöspäin niin, että jäsenvaltioilla ja eri järjestöillä tällä alalla on myös sanansa sanottavana. Tämä työ on tärkeää, myös parlamentin tekemä työ on tärkeää. Me haluamme jatkaa työtämme täällä meillä neuvostossa ja odotamme kovasti myös parlamentin panosta siihen. Ei ole mikään salaisuus se, että nämä kysymykset ovat poliittisesti hyvin arkaluontoisia, keskustelut ovat monimutkaisia. En voi nyt antaa vielä mitään neuvoston kantaa, mutta aiomme jatkaa työtä. Kiitoksia. komissio, rouva Muriel Guin. Madame Muriel Guin, oui, bonjour. Kyllä, minä täällä. Todellakin haluaisin vielä komission puolesta kiittää esittelijän Silvi Guillaumin tekemästä työstä. Hän on ottanut esille kaikkein tärkeimmät näkökohdat, joista on täälläkin keskusteltu, kuten neuvostossakin. Hän on selvästi yksilöinyt myös tärkeimmän ajatuksen komission ehdotuksessa, nimittäin tämä etupainotteinen käyttöönotto, niin että että halutaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa käsitellä näitä jäsenvaltioiden eri hallinnon portailla niin, että turvapaikan hakija saa hyvät päätökset, ettei sitten jouduttaisi kritiikin kohteeksi niin helposti. Muistutettakoon myös, että nämä esitykset eivät ole olemassa pelkästään siitä syystä, että päästään laadussa eteenpäin uusiin määräyksiin, vaan että voitaisiin paremmin selvittää ensimmäisen sukupolven määräyksiä joissa me huomasimme, että siinä tarvitaan enemmän osviittaa Rova Latfordelle. Varsinkin vastaisin, että yhtä tärkeää on hyvä, tärkeää palauttaa mieleen sekin, että tämän mielestä voidaan paremmin myös toteuttaa tehokkaampaa turvapaikkapolitiikkaa. Rova Guillaume kertoikin jo tulevasta aikataulusta Minun mielestäni keskustelu on osoittanut, että jotta voitaisiin välttää se, ettei tässä jouduta vaikeuksena erittäin tärkeää Euroopan parlamentin kertoo kantansa mahdollisimman nopeasti kysymykseen, kuten rouva Malmström totesi ministerit tapaamisessa joitakin päiviä sitten Brysselissä. Se on tärkeässä asemassa jatkokeskusteluja ajatellen, niin että Euroopan parlamentin päätösvalsama saataisiin tähän. No niin. Sitten viimeisenä vielä esittelijä Rouva Guillaume. Oui, euh, rapidement sur quelques... Lyhyesti joistakin asioista vielä kollegat. Ensinnäkin, jotta vastaan eh, eh, edustajalle. Siis olen pahoillani, että eräs varjostelija ei koskaan tullut paikan päälle. Hän varmasti olisi hyötynyt kyllä näistä kokouksista. Sitten mielestäni tämän päivän keskustelu jälleen kerran on ollut mielenkiintoista, koska se mielestäni osoittaa varsin hyvin, minkälainen ulottuvuus tähän turvapaikkapakettiin liittyy. Tämä liittyy sekä vastaanottodirektiiviin että metodirektiiviin. Ne ovat tärkeä pohja, kun määritellään työtä muiden direktiivien kohdalla. Ja jälleen kerran halusin tätä korostaa. Kun kuuntelen kollegoita, niin, niin kuulen tässä tiettyä realismia ja huomasin todellakin selvästi. Ymmärrän tämän ja tämä todellakin velvoittaakin meidät keskittymään pitkälti siihen, mistä pitää olla kysymys tässä menettelytapadirektiivissä, eikä lisätä siihen sellaisia asioita, mitä siihen ei kuulu. Arvostin siis tätä keskustelua. Tässä ilmeisesti halut, halut, mm, niin haluaisin vain sanoa, että olen täysin tietoinen, vaikkakin sitä lyhyesti pinnallisesti käsiteltiinkin, siis minkälainen vaikeus tähän tekstiin on liittynyt neuvostossa. Ja tiedän aivan hyvin, että keskustelut, joita nyt parlamentissa ja neuvostossa tullaan käymään, tulevat olemaan aika hankalia ja vaivalloisia. Ja tämä vastustus ikävä kyllä ei tullut kovinkaan hyvin esille tässä keskustelussa tai ihan ohi mennen. Se kuitenkin liittyy kustannuspuoleen. Minkälaiset kustannukset tällaisen harmonisoituun politiikkaan liittyy, joka on yhteistä. Jotkut jäsenvaltioiden edustajat todellakin tuntuvat täysin vastustavan. Tietysti voimme vielä palata kaikkeen tähän jatkossa ja teemme työtä edelleenkin erityisesti tässä rahoituskysymyksessä, mutta tässä vaiheessa, niin kuin varjoisteluna sanonut, halusin vain sanoa, että tässä on kysymys huonosti käytöstä metotavoista, ja ne ovat erittäin kalliita tapoja toimia. Ja se on kallista myös ensimmäisen oikeusten jälkeen, eikä kyse ole vain pelkästään no- normien nostamisesta ja harmonisoimista. Niin kuin sanoin, tässä tulee ehkä aika pitkällisestä toimintaa, mutta kuitenkin olen samaa mieltä, niin kuin jotkut täällä, tai lähes kaikkikin, siis siitä, että pitää tehdä rivakasti töitä, jotta saadaan aikaan mietintö. Toivottavasti saan sen loppuun mahdollisimman nopeasti huolimatta vaikeuksista, joita on. Mutta olen valkuutunut siitä, että parlamentilla on tiukka kanta tästä direktiivistä. Ci sono altri... Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Vaikuttaa sieltä, keskusteluhan on kovin rikasta. Ja kun vielä on hyvin vaikeasta hankkeestakin kyse, niin meillä on aika lyhyt, tiukka aikataulu kuitenkin. Ja toivottavasti voimme jatkaa tässä tätä työtä niin, että voidaan tavoite saavuttaa. Sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kohta kuusi. Kokonaisvaltainen menettelytapa matkustajarekisteritietoja kolmansiin maihin siirrettäessä. Viime päivinä varsinkin 27. syyskuuta komissio hyväksyi tiedonannon – joka liittyy yhteisläistymistapaan, tietojen siirtämiseen, kun parlamenttikin hiljattain hyväksi päätöslauselman maa toukokuussa. Siksi pyydänkin, että komissio voisi lyhyesti esitellä tätä, mutta kun ajatellaan luottamuksellisia tietoja, niin, niin Australian Kanadan ja USA kanssa, niin niistä keskustellaan sitten, kuten yleensä näissä tapauksissa tehdäänkin, suljetuin ovin myöhemmin. Niinpä annan puheenvuoron ensinnäkin ensimmäistä käsittelyä varten herra Priibelle. Thank you very much, Mr. Chairman. As you mentioned, the Commission adopted last week. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten mainitsette, komissio hyväksyi viime viikolla paketin liittyen PNR-tietoihin